se vika. Keskustelu päättyy. Nyt minuutin puheenvuorot artiklan 163 mukaan. Kollega Estadas Feragut, sain puheenvuoron. Gracias, president. Kiitos puhemies. Vuonna 2011 komissio sitoutui eurooppalaiseen esteettömyyslainsäädäntöön. Siinä suositeltiin jäsenvaltioille, tai oli tarkoitus suositella jäsenvaltioille minimistandardeja siinä, että vammaiset saisivat käytännössä kaikki palvelut, liikenne, koulutus, työ, uudet teknologiat, kaikki yhteiskunnan alat. Ja tätä kautta oli tarkoitus parantaa hyödykkeiden ja palveluiden saatavuutta vammaisille. Tähän liittyy tutkimus, joka oli tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2013, mutta emme tiedä edelleenkään, mitkä ovat tutkimuksen johtopäätökset. Ja nyt pyytäisin komissiolta antamaan parlamentille mahdollisimman nopeasti tietoa tästä tutkimuksesta. Nämä toimet varmasti lisäävät kaikkien vammaisten elämänlaatua. Kiitos paljon kollega Staros Feragut. Seuraavana kollega Gierek. Dziękuję. Moje słowa to apel do... Kiitoksia kovasti. Haluan vedota neuvoston puheenjohtajaan. Tusk on ryhtynyt toimiin puolalaisten hiilifirmojen suhteen, koska ne tuottavat ähm, halpaa energiaa. Emme saa kuunnella pelkästään loppareita, emmekä saa toimia äh, loppareiden käsiin. Me tarvitsemme todellista solidaarista energiaunionia, joka perustuu hiileen, ja myös siihen, että yhdessä neuvotellaan kaasun hinnasta. Kiitos kollega Kirek. Seuraavana kollega Lykke. Arvoisa puhemies, Kreikassa on ollut vaalit, kansa on puhunut. Sen jälkeen kun vuosien ajan talouspolitiikan ohjauksen kautta vaikutettiin lainsäädäntöön ja sopimuksiin. Nyt kansa sanoi yksinkertaisesti ei. Emme hyväksy niitä sääntöjä, joita esitetään EUn tasolla. Kreikalla on, Kreikan kansalla on oma tahtonsa. Nyt Euroopan unionilla on ongelma. Miten käsitellään tätä tosiasiaa, että kansandemokraattinen ääni on kuultu? Miten säännöistä ja suosituksista voidaan vaadita pidettävän kiinni, kun Kreikan kansa – sanoi, että me emme tällaista halua. Koko ongelma osoittaa, miten paha konflikti on siinä, mitä EU vaatii, haluaa vaikuttaa jäsenvaltioon ja toisaalta kansalaiset haluavat kulkea omaa tietään. Meidän pitää lähteä periaatteeseen, jonka mukaan kannetaan vastuu omasta talouspoliittisesta toiminnasta. Se on ainoa mahdollisuus palata siihen, että maat kantavat itse itsestään vastuun. Kiitos. Kiitos paljon, kollega Lykkä. Seuraavana Jakovčić. Razliku od e, slovenskog ministra poljoprivrede gospodina Židana. Puhemies, herra Sidan, Slovenian maatalousministeri, on e, kommentoinut, kommentoinut äh, teran viini-nimikkeen käyttämistä. Vetoisin hyvin naapurisuhteisiin ja haluaisin ratkaista tämän ongelman sivistyneesti. Teran on tietynlainen viini, jota on kasvatettu Istriassa satojen vuosien ajan ja istrialaiset viininviljelijät ovat teran ja tuottaneet ja se on ollut hyvää laatuista. Haluaisin, että Slovenian, Istrian ja Italian viinituottajat, jotka viljelevät teran viiniä, yhdessä pyrkisivät löytämään ratkaisun tähän kysymykseen. Teran viini on istrialaisen identiteettimme osa, emme voi luopua siitä. Kiitos paljon, kollega Jakovcic. Kollega Flanagan ei ole täällä, joten kollega Albion Kusman. Gracias. Kiitoksia. Espanjassa viime ajat ovat olleet sellaisia, että on haluttu tukahduttaa poliittista aktivismia. Taloudelliset voimat muuttuvat ja monet tahot toimivat täysin autoritaarisesti. AY-liikkeen edustajille on pyydetty valtavia vankeusrangaistuksia. Esimerkkejä on lukuisia. Yli 300 AY-liikkeen edustajaa odottaa tuomiota. Komissio tunnustaa kuitenkin sen, että Espanjassa ei taata oikeudenmukaista tuomiota. On selvä, että on käytetty liikaa väkivaltaa ja vankeja on käytetty, äh, tai he, heitä on kohdeltu todella huonosti. Onko tämä oikeusvaltiota? Kiitos paljon edustaja Albion Kusman. Seuraavana kollega Sklek. Poštovani kolege, govorim u ime građana Hrvatske Hyvät kollegat, puhun Kroatian kansalaisten puolesta. Me olemme huolissamme siitä tavasta, jolla Kroatian hallitus toteuttaa Adrianin meren öljyn porausta. Mehän olemme huolissamme tietysti e, energiaturvallisuudesta, mutta emme halua myöskään kyseenalaistaa luontoa. Tämä on kuitenkin alue, jossa tuotetaan terveellistä ruokaa kansalaisille, myös EU-kansalaisille. Vetyvirasto ja ministeriö välttävät direktiivin velvoitteita, eivät halua kuulla, järjestää konsultaatiota kansalaisten tai muiden Adriameren valtioiden kanssa, ja siksi tässä kyseenalaistuu kansalaisten etu. Ja Muiden maiden hallitukset eivät myöskään voi omien kansalaistensa etuja ajaa. Haluan, että Kroatia noudattaa sääntöjä. Kiitos paljon, kollega Skek. Kollega Korau. Grazie. Kiitos puhemies. Haluaisin puhua siitä, miten emme suostu käsittelemään mafiaa painopiste asiana EU-ssa. Mafia-ilmiö, jota aina silloin tällöin valiokunnissa tietystä näkökulmasta käsitellään, on äärimmäisen tärkeää. Se edistää korruptiota ja terrorismia laittomin tuloin ja johtaa vaikeisiin tilanteisiin ja saa usein kansan tuen. Meidän täytyy todella lähteä koordinoidusti ja vakavalla tavalla taistelemaan mafiaa vastaan. Meillä pitäisi olla pysyvä järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevä valiokunta, joka käsittelisi tätä. On olemassa verkosto, jonka kautta pystyttäisiin puuttumaan, tai meidän täytyy puuttua köyhyyteen ja kurjuuteen. Ne ovat tämän ilmiön taustalla. Kiitos kollega Korea. Kollega Papadakis τα μέτρα της λεγόμενης ποσοτικής χαλάρωσης... Kiitos arvoisa puhemies. Määrällinen elvytys EKPn puolelta ja Junckerin paketti rahoittavat monopoleja ja saavat kansalaiset kärsimään erityisesti. Sirissä ja riippumattomat kreikkalaiset sanovat, että nyt ei enää oteta huomioon monopolien etuja, mutta nyt halutaan parantaa kansalaisten asemaa. Kommunistinen puolue valien jälkeen pyrkii huolehtimaan siitä, että saadaan taisteltua työläisten kesken kohti surkeutta ja EUn politiikkaa, joka ajaa monopolien asemaa. Kiitos paljon kollega Papadakis, kollega Sedovski. Pro Kiitoksia, puhemies. Kreikka on monille paikka, jossa haluaisivat asua. No, minulle ei. Norja on maa, jossa osaa lapsia viedään pois vanhemmiltaan ilman ilmeistä syytä. Ja kuinka kauan aiomme sulkea silmämme näiltä käytänteiltä? Kuinka kauan ö, kritisoimme vain kaukaisia maita, mutta emme katso omaa maatamme? Olen omin silmin nähnyt, että mitkään juridiset keinot eivät auta tässä ongelmassa, emmekä voi olla yllättyneitä siitä, että liettualaiset ja puolalaiset äidit kidnappavat lapsia takaisin kotiin. Myös tsekkiläinen henkilö on huolissaan vastaavasta tilanteesta. Hänen lapsensa eivät pääse hänen luokseen, vaikka hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Hän ei saa puhua tsekkiä näille lapsille. Ja haluan tietää, kuinka kauan aiomme sulkea silmämme siltä tosiasialta, että tsekkiläisillä ja eurooppalaisilla kansalaisilla ei ole perusoikeuksia. Kiitos, kollega Saimme. Micro. Mikrofoni. No? on Yeah. Joko tämä toimii. Va- valitsija Piirin Midlandsista kaipaa 718 miljoonaa euroa, tai sillä on jäänyt saamatta tämä rahamäärä, koska yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tai hallinto on toiminut niin teho, tehottomasti. Se ei ole saanut näitä tukirahoja käyttöönsä toisin kuin muut alueet. Sanotaan, että varat halutaan antaa paikallisille yritysyhteisöille – West Midlandsin alueella puhumme 140 miljoonasta Black Countrylle, 201 miljoonasta Birminghamin ja Solihullin alueelle ja niin edelleen, 90 miljoonaa Marchesin alueelle, 54 miljoonaa Worcesterin alueelle. Nämä rahat jäävät näillä alueilla saamatta, koska hallitus toimii huonosti. Kiitos paljon kollega Simon. Kollega Sahadil. Děkuji, pane předsedo. Můj příspěvek se týká Německa, tak... Kiitos, arvoisa puhemies. Minä haluaisin sanoa jotain Saksasta. Tämä ehkä kiinnostaa teitä, arvoisa puhemies. Ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna Saksassa on otettu käyttöön minimipalkka. Tämä koskee myös liikennöitsijöitä, myös Itä-Euroopasta tulevia. Tämä lainsäädäntö on olemassa. 8,5 euroa tunnissa on minimipaikka. Tämä on nelinkertaisesti Tsekin tasavallan minimipalkka. Olen vakuuttunut siitä, että tässä tilanteessa voidaan sanoa, että tämä minimipalkka rikkoo sisämarkkinasääntöjä. Ja siksi epäsuoraan estetään palveluiden vapaata liikkuvuutta. Kyse on siis EUn perusperiaatteista. Me emme voi puoltaa tällaista. Komission on nyt tehtävä jotain, eikä ole ylipäätään selvää, onko oikeudellisesti hyväksyttävää, että tällainen minimipalkka koskisi myös valitsijoita. Kiitos. Kiitos kollega Sahradil. Kollega Päät. Bonist. Sanoinkaan tämä nimen nyt oikein. Thank you very much, Mr. President, colleagues. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. En voi puhua tänään mainitsematta Ukrainan tilannetta, koska Ukrainan konflikti edellyttää välitöntä kansainvälistä interventiota ja loogisin tapa olisi uusi tulitauko ja se, että YK on rauhanturvaajat pääsisivät maahan. Tämä lopettaisi tai pistäisi pisteen väkivallalle ja alueiden menettämiselle, mutta haluan korostaa myös sitä, että viime kuukausina on tilanteita, jotka ovat johtaneet siihen, että matkustajakoneet ja, koneet ja so, sotilaskoneet ovat ö, olleet lähellä ö, törmätä, koska näissä ö, venäläisissä ö, koneissa ei ole lähettimiä transpondereita. Ja, ja se, että lennetään niin, että transponderit ja ö, kommunikaatiojärjestelmät on otettu pois päältä, niin se on uhka matkustajakoneille säännöt täytyy muuttaa niin, että myös sotilaskoneiden täytyy käyttää näitä viestintävälineitä. Kiitos paljon kollega Päät. Kollega Taranta. Dank, Herr Kiitoksia, puhemies. Sodasta ei ole koskaan helppoa puhua ja siitä, miten se vaikuttaa taloudellisesti varsinkin silloin kun venäläiset ovat tässä mukana. En tiedä mistä puhun, koska minut pakotettiin näihin toimiin mukaan vuonna 80-luvulla. Ukrainan kriisi on vaikuttanut niin, että BKT on laskenut noin 10 prosentilla ja monet muutkin indikaattorit ovat heikolla tolalla. Olemmeko todella sitoutuneet erilaisiin avunmuotoihin Ukrainaan? Otimmeko tämän huomioon, kun keskustelimme monivuotisesta talouskehyksestä? Ymmärrän, että monia muitakin asioita on otettava huomioon. Esimerkiksi palestinaishallinto saa 500 miljoonaa euroa vuodessa ja Saksan kansleri on ehdottanut, että lahjoittaisimme saman verran – varoja Ukrainalle. No, talouden koko on kuitenkin erilainen ja päätän tähän. Kiitos kollega Tarant. Kollega Maha ei ole paikalla. Kollega Kristoforo. Arvoisa puhemies, Turkki on 40 vuoden ajan miehittänyt osan EUn jäsenvaltiosta ja tämä johtaa tragedioihin. 200 000 Kyproksen kreikkalaista on joutunut pakenemaan. Ainoat, jotka on pakotettu siirtymään Euroopan unionissa, mutta muitakin uhreja on vielä paljon kadonneita. Tämä on aivan järkyttävä tragedia. Turkki kieltäytyy avaamasta arkistoja, Turkin armeijan arkistoja, jotta voitaisiin löytää nämä henkilöt. Tietyt alueet ovat nyt sotilaallisia alueita, joilla tutkinta ei voida toteuttaa. 70 asetunta on kaapattu. Emme tiedä vieläkään tänä päivänä, missä he ovat. Pyydämme, että lähdetään tiukkoihin toimiin tätä hakijamaata kohtaan, koska nyt rikotaan jäsenvaltion oikeuksia. Kiitos paljon kollega Christopher. Kollega Moska. La creazione del fondo strategico per... Kiitoksia puhemies. Investointi rahastoon. Rahasto liittyy siihen, että halutaan parantaa myös Euroopan unionin integraatiota, kuten Junckerkin on sanonut. On erittäin tärkeää, että otamme suoranaisesti kansalaiset mukaan ja annamme myös, miksi, miksi emme voi toimia niin, että kansalaiset kokisivat olemansa tärkeämpi osa tätä hanketta. Olisi otettava kansalaiset mukaan suoraan tähän rahoitukseen esimerkiksi mikroavustusten tai niin kutsutun crowdfundingin massa joukkorahoittamisen kautta. On erittäin tärkeää, koska tämähän tulee joka tapauksessa vaikuttamaan monien ihmisten elämään. Erasmus-ohjelma on vaikuttanut miljoonien ihmisten elämiin ja uskon, että nuoret ovat erityisen innokkaita tällaisesta mahdollisuudesta. Se tarkoittaa, tämä on selvää, että ihmiset haluavat Eurooppaa, mutta eivät löydä se selkeitä kanavia tehdä tätä toivetta teoiksi, konkretiaksi. On erittäin tärkeää, että me pohtisimme uusia mahdollisuuksia, lähtisimme uusille teille. Kiitos paljon kollega Muska, kollega Görling. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiinnittää huomiota siihen, minkälainen rikkomus omalla alueella on tapahtunut. Gibraltarin asukkaat viittaavat tähän ehdotukseen uudistaa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Tässä tarkoituksena on, että tämä kattaisi Gibraltarin. Viime maaliskuussa me kuitenkin äänestimme sen puolesta, että Gibraltar jätettäisiin tämän ulkopuolelle. Tämä on syrjivää. Kuvitelkaa, mitä tapahtuisi, jos EUn jäsen tai kansalaisia olisi jätetty sopimuksen ulkopuolelle sukupuolen tai jonkin muun syyn takia. Käykö niin, että kukaan kansalaisista me ei voi nyt hyötyä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilasta? Vetoan siihen, että parlamentti puuttuu tähän syrjivään toimintaan. Kiitos paljon kollega Körling v zelo občutljivem in strateško pomembnem delu evrope divja niin, kiitoksia. Minä Euroopan kolkasta, jonka alueella on vielä Me olemme vuosikausia äh, sitten jo todennut, että Balkanilla ei enää, Balkanilta ei enää nähdä kauhukuvia, mutta nämä kuvat aina palaavat. On ihmisiä, jotka joutuvat pakenemaan ähm, kodeistaan. Kyse on näiden äh, vastakkainasetteluiden, kyse on näiden vastakkainasetteluiden äh, uhreista. Miten me emme ole onnistuneet neuvotteluilla välttämään tätä tilannetta? Miten emme ole voineet tehokkain keinoin suojella siviiliväestöä? Sota täytyy katsoa silmästä silmään. Se ei erottele uhreja. Uhrit voivat olla erilaisia. Kiitos paljon kollega Weigel, kollega Kalinowski panie przewodniczący! dziewiętnaście stycznia. arvoisa puhemies yhdeksästoista tammikuuta ranskan maatalousministeriö kertoi meille siitä että kahdenvälinen sopimus on solmittu venäjän federaation kanssa. se koskee sianlihan vientiä. tässä törkeästi rikotaan eun sääntöjä. komissio sai tietoa näistä meneillään olevista keskusteluista mutta ei tehnyt mitään, jotta pysäytettäisiin tämä prosessi. EUn Venäjän suhteet ovat hyvin tärkeät. Venäjän federaatio on pyrkinyt monet kerrat tuhoamaan yhtenäisyytemme. Meillä on vienti, kielto ja meillä on Ukrainan konflikti. Kaikki tiedämme, että tässä on kyse samasta asiasta. Emme voi sallia tilannetta – jossa yhtenäisyytemme romahtaa. Meidän on toimittava yhtenä linjana ja toivon, että komissio tekee työnsä kunnolla. Kiitos. Kiitos paljon, kollega Kalinowski, kollega Curtin Darling. Thank you very much. Kiitokset kovasti. Vuonna 1984 37 Camelier telakkatyöntekijä työntekijää menettivät esimerkiksi eläkeoikeutensa, koska he protestoivat ja lakkoilivat leikkauksia vastaan. Sanottiin, että vaikka lakia ei rikottu, niin syytä näille pidätyksille ei kerrottu. Tuolloinen hallitus, sillä oli salaisia sulkemissuunnitelmia painostettiin poliisivoimia. Haluttiin saada aikaan tällainen tilanteen kärjistyminen. Meidän täytyy nyt saada oikeutta näille henkilöille, koska heidän perusoikeuksiaan rikottiin. Komission pitäisi painostaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta siinä, että saadaan tietoa tästä ja että nämä työntekijät saavat vihdoin ansaitsemansa oikeutta. Kiitos paljon, kollega Curtin Darling. Kollega Mato. Kiitos puhemies. Haluaisin puhua espanjalaisena Gibraltarista, mutta en puhu siitä, vaan mm, tutkimuspolitiikasta, jota harjoitamme. Kanarian saarilla meillä on astrologisesti merkittävää toimintaa astrofysiikan tietoa. Olemme tehneet 30 vuotta yhteistyötä Euroopan kanssa. Eli tekee yhteistyötä eri tutkimuskeskusten kanssa ja haluamme mukaan Cherenko-teleskooppi hankkeeseen, joka on maailmanlaajuinen hanke, joka on saanut Espanjan hallituksen tuen osakseen – Tätä kautta halutaan palvella tulevina vuosikymmeninä tieteen kehitystä Euroopassa. Tätä kautta ja tämän hankkeen kautta todella saadaan lisää tietoa universumista. Ja pyytäisin, ja todella pyydän teiltä voimakkaasti tukea tälle hankkeelle. Kiitos paljon kollega Matoa. Kollega Rodriguez, Rodriguez Pinheiro Fernandes. Vuonna 2006 investointipankki antoi kahdeksan eh, miljardia tukia Valensian kunnalle tai alueelle Creas Scola-hankkeeseen, jolla panostetaan koulutukseen. Kuitenkin tämä ohjelma on todella myöhässä. Varoja ei ole saatu ja tuhannet opiskelijat opiskelevat todella heikoissa oloissa – nyt pitää taata kaikki, jotta Valensian alueen hallinto lähtee parantamaan tilannetta. Ja haluaisin kiinnittää erityisesti Cremonan Sitatin kouluun. Siellä opiskelijat ovat kahdeksan vuotta opiskelleet parakeissa, surkeissa oloissa. Valensian hallinto ei vastaa kuitenkaan heidän pyyntöihinsä – ja pyrkivät ainoastaan poistamaan koko koulun kartalta. Emme voi sallia sitä, että julkisia kouluja lopetetaan, koska hallinto ei pysty itse hoitamaan omia tehtäviään. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Valesa. Dziękuję panie przewodniczący. W poniedziałek na... Kiitoksia kovasti, puhemies maanantaina. Ja maatalousneuvostossa komissio sanoi, että se ei salli sitä, että EUn jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia äh, Venäjän kanssa ähm, sianlihan myynnin osalta. Tätä tilannetta ei voida hyväksyä. Venäjä haluaa Ähm, saada aikaan jakolinjoja Euroopassa ja siksi me emme voi sallia tällaista syrjintätoimintaa yhtäkään jäsenvaltiota vastaan. Kun puhutaan neuvotteluihin Venäjän kanssa ja kun otetaan huomioon myös kriisitilanne ja kun otetaan huomioon lisäksi vielä Ukrainan tilanne, niin kyllä meidän täytyy olla solidaarisia toimia yhdessä rintamassa. Kiitos paljon, kollega Vansa. Niko. уважаеми господин председател заради огромния брой конфликти по света принудително разселените хора са над 50 милиона. Kiitoksia. <clears throat> Nyt viitisen miljoonaa ihmistä on erilaisten konfliktien vuoksi joutunut lähtemään kotipaikoistaan viime vuonna, vuoden aikanakin. Viime vuosina 18 miljoonaa maahanmuuttajaa ovat hakeneet turvapaikkaa Bulgariasta ja 8 miljoonaa muuta ovat esittäneet jättäneet Dublinin kakkosen mukaisen hakemuksen. Tämä tilanne on erittäin hankala Bulgarialle, koska kaikki nämä henkilöt jäävät meidän maaperällemme, joka on ensimmäinen maa, johon he tulevat. Tästä syystä täytyy esittää erittäin tärkeä kysymys, nimittäin se, miten eh, integraatio Schengenin alueella tapahtuu ja mi, mi, mikä on pakolaisten tilanne. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, kun ajatellaan maahanmuuttoa. Bulgarian ulkorajoihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota. E, tämä Schengenin integrointuminen on prioriteetti meille, mutta kaikille muillekin. Kiitos paljon kollega Nikov. Kollega Soirova. Mikro. Mikrofoni vážené kolegyně vážení kolegové ráda bych vás upozornila Hyvät kollegat, minä haluaisin kiinnittää huomionne tilanteeseen EUn ja Venäjän välisissä suhteissa. Tilanteeseen, jota pidän huolestuttavana. Venäjän opetusministeri on julkaissut virallisen asiakirjan, jossa toimi, toivotaan, että yliopistot kertovat aktiivisesti EUn toimista – Venäjällä. Pidetään tätä EUn propagandana. Totalitarisessa järjestelmässä eläneenä tiedän, että tämä tarkoittaa sitä, että halutaan valvoa yliopiston maailmaa tarkemmin. Ministeriö haluaa tietoja Erasmus-ohjelmasta ennen kuin saadaan opiskelijoita paikalle, halutaan kertoa heille virallisista venäläisistä kannoista. Haluaisin kiinnittää Euroopan parlamentin kannan tähän huomion tähän tilanteeseen ja haluaisin ottaa esiin sen, että edustusto Moskovassa on kertonut huolestuneena tästä asiasta. Nyt ei kunnioiteta opiskelijoiden vapautta. Kiitos. Kiitos paljon. Kollega Soidrova, kollega Brannan. Thank you, Mr. President. Um, last Friday... Kiitoksia. Viime perjantaina kävin maitotilalla Koillis-Englannissa ja tapasin Chris McDonaldin, Richard ja Dennis Gibbin. Richardilla on 300 nautaa maitotilalla ja kun maidon hinta on nyt kahdeksan kuukauden ajan laskenut, niin he, heidän tulonsa ovat neljännes miljoonalla vähentyneet ja kärsivät kyllä maitotilallisina. No mitä voidaan tehdä? No asiakkaat voivat pyytää, että supermarkettien johtajat pitävät huolen siitä, että maksavat reilun hinnan kaikesta siitä maidosta, jonka ostavat supermarketteihin. Kuluttajilla on sananvaltaa, kun halutaan reilut ähm, hinnat maidon tuottajille. On ihan oikein, että että ähm, maidon tuottajat lypsävät lehmiä, mutta supermarketit eivät saa lypsää maidon tuottajia. Vielen dank, Herr Kiitos paljon, kollega Brennan. Näin olemme kuulleet yhden minuutin puheenvuorot ESE-ryhmältä. Olen kuullut, että Basir Said Kamelin tilalle ulkoasian valiokuntaan. Jos kukaan ei vastusta, niin tämä nimitys on vahvistettu. Toinen asia tiedoksi